vastausten perusteella sitten äh, katsomme, miten päätämme jatkosta. And uh, just now we can finish our No niin, me voimme päättää tämän asian käsittelyn ja jatkaa Malcolm Harbourin mietinnöllä huviveneet ja vesiskootterit aiheesta. Ensimmäisenä herra Harbour, neljä minuuttia. Uh, Mr. President, thank you. Herra puhemies, suurkiitokset uh, siitä, että saan esitellä teille tämän tärkeän sisämarkkinamietinnön. Haluaisin myöskin kiittää valiokuntani jäseniä. He ovat olleet työstäneet, työstämässä tätä tärkeää ehdotusta. Näen varjoesittelijöitä täällä, en kaikkea, mutta Andrea Schwab on täällä paikalla. Hänellä oli erittäin tärkeä rooli siinä mielessä, että hän vaalipiirillä on tärkeä vesiraja, josta löytyy paljonkin huviveneitä. Monesti ihmiset kysyvät, miksi me tarvitsemme asetuksia ja säännöksiä tuotteille. Ensinnäkin on tärkeää muistaa, kuinka merkittävä tuotantosektori huvivenesektori on. Tähän liittyy moniakin PK-yrityksiä. On arvioitu, että tässä on kysymys noin 30 000 firmasta. Parlamentin kirjastopalvelu antoi minulle nämä tiedot. Ja tällä luodaan monia työpaikkoja, ei ainoastaan laivanrakentajien, vaan myöskin moottorivarmistajien keskuudessa. Me olemme pyrkineet saavuttamaan, kuten aina sisämarkkinatyössä, on luoda lisäarvoa, luoda sisämarkkinat, jotka ovat valmistajien kannalta niin olennaisia. Tässä kyseenomaisessa tapauksessa tämä ehdotushan juontaa vuoteen 1994, sitä päivitettiin vuonna 2003 ja meidän tehtävämme tällä kertaa on päivittää se, jotta otettaisiin huomioon tietyt sirpaloitumisulottuvuudet, joita sieltä löytyy ja on ollut ongelmia, koska ei ole saatu sertifiointeja aluksille tai tarkistusten suorittamisessa on ollut vaikeuksia, mutta myöskin ympäristö- ja turvallisuuskysymyksissä on ollut puutteita. Osoittaakseni tämän laajuuden siteraan teille eh, eurooppalaiselta European Boating Industry-järjestöltä. Eh, mehän järjestimme kuulemisia tämän asian valmistelun puitteissa ja he sanoivat, että näillä toimilla lisätään toiminnan turvallisuutta ja saadaan ympäristöetuja ja saadaan vihdoin viimein lopetettua ne kansalliset menettelyt, jotka johtuvat sirpaloitumiseen, jotka ovat tuottajien kannalta hankalia. Eli sisämarkkinoiden luominen tässä asiassa on äärimmäisen tärkeää. Me joskus unohdamme, että, että suurien taloudellisten alueiden rakentamiseen tarvitaan pieniä askeleita. Tämä on hyvä kuluttajien kannalta, se on hyvä ympäristön kannalta ja se on myöskin liiketaloudelliselta kannalta hyvä. Mitä ovat sitten ne pääkohdat, joita tässä on työstetty? Aivan ensimmäisenä haluaisin sanoa, että moottoreiden ympäristöulottuvuus on ollut tärkeällä siellä. Myöskin muita ulottuvuuksia tullaan parantamaan ja haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on linjannut nämä yhteen Yhdysvaltojen lainsäädännön kanssa. Me olemme tehneet yksityiskohtaisia muutoksia esimerkiksi alusten luokittelun suhteen ja mielenkiintoista tässä on se, että tämä ajatus lähti liikkeelle minun valiokunnaltani, ei komissiolta. Ja haluaisin kiittää komissiota siitä, että se hyväksyi sen. Syy tähän oli se, että me teimme, ympärist- me teimme vaikutusarvioinnin ja sitten neuvostokin tuli vakuuttuneeksi meidän vaikutusarvioista. Ja jos jotkut ovat sitä mieltä, että vaikutusten äh, arvioinnit ovat äh, hieman epämääräisiä välineitä, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että joskus konkreettisia tuloksia saadaan aikaan äh, tiettyjä muitakin yksityiskohtaisia muutoksia tehtiin. Ehkä voin niihin puuttua sitten, kun vastaan kysymykseen. Eli oikein mielelläni esittelen teille tämän projektin. Se hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti ja toivon mukaan se saa saman käsittelyn koko täysistuntosalilta huomenna. Kiitoksia. Kiitos, herra Harbour. Seuraavana komissaari Tajani. Puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, haluan esittää kiitokset eh, kaikille läsnäolijoille ja erityisesti puheenjohtaja Harbourille siitä, että eh, on päästy yhteisymmärrykseen ymmärrykseen eh, esityksestä, joka koskee huviveneitä ja äh, vesiskoottereita ja erityisesti päästökysymyksiä. Meillähän on olemassa jo äh, aikaisempi äh, direktiivi, joka säätelee huviveneitä, mutta nyt pyrimme asettamaan tämä uusi viitekehyksiin. No yleisesti ottaen voidaan todeta, että ympäristösuojelukysymykset on otettava entistä paremmin huomioon. Toisessa vaiheessa mahdollisesti siirrytään vuosittaisten typpioksidi- ja hiilivetypäästöjen vähentämiseen noin 20 prosentilla. Me olemme ottaneet käyttöön strategiaa, joka perustuu ei pelkästään ympäristön suojeluun, vaan myöskin kilpailukyvyn ylläpitämiseen Euroopan unionissa. Ajatellen siis se pientuottajia täällä. 37 000 yritystä, jotka työllistävät jopa 230 000 työntekijää Euroopan unionissa ja 37 prosenttia näistä yrityksistä on PK-yrityksiä. Kyse on kuitenkin teollisuuden sektorista, joka kattaa myöskin miljoonien ihmisten vapaa käytön, nimittäin veneomistajia löytyy lähes tulkoon 36 miljoonaa. Siksi on äärimmäisen tärkeää saada aikaiseksi säännöt, jotka ovat samantyyppiset kuin Yhdysvaltojen, yhdysvaltalaisten laativat säännöt. Toisin sanoen päästöjen rajoja on tiukennettava samalla tavoin kuin Atlantin toisella puolella. Kaiken kaikkiaan tarkoituksena on edistää Euroopan unionin kilpailukyvyn etenemistä teollisuussektorilla. Mitä yleisesti ottaen päästöihin tulee, on hahmoteltu ratkaisuja, joka perustuu tämänhetkiseen tilanteeseen. Äskehän puhuttiin siitä, miten tärkeää on toteuttaa vaikutusten arvioinnit sillä tavoin, että sekä kuluttajien että valmistajien intressit otetaan huomioon. Kyse on äärimmäisen monimutkaisesta tehtävästä, jonka toteuttamiseksi tarvitaan kaikkia asianosaisten yhteen hiilen puhaltamista. Haluamme direktiivi päivitetyksi mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin sillä tavoin, että pidämme kiinni myöskin selkeästi vanhoista hyväksi havaituista määräyksistä. Mitä taas melujen vähentämiseen tulee ja melurahojen rajojen nostamiseen, mielestämme tällä hetkellä vallitseva tilanne on riittävä. On selvää, että paikallisella tasolla on kuitenkin mahdollista nostaa melurajoja. Tämä on vaihtoehto, johon monet ovat tukeutuneet. Olemme myöskin eh, ottamassa eh, mukaan eh, päästörajojen vähäisen nostamisen, mutta jotta se voitaisiin käyttää, käytännössä toteuttaa, meidän on tehtävä vielä selkeitä ja yksityiskohtaisia laskelmia. Mutta kaiken kaikkiaan mielessä on pidettävä PK-yritykset ja niiden työntekijät ja, ja tämä kaiken suojelu. Kiitos komissaari. Seuraavana puheenvuoro herra Tattarellalle, mutta onko hän täällä paikan päällä? Seuraavana herra Schwab, olkaa hyvä. Ähm, herr Kommissar, Vizepräsident, liebe... Kiitos komissaari, hyvä, hyvä varapuhemies. Haluaisin kiittää valiokunnan esittelijää erityisen hienosta mietinnöstä, joka koskee huviveneitä ja vesiskoottereita. Haluan onnitella, että parlamentti tässä vaiheessa, kun lakia säädetään, on tehnyt erinomaista työtä. Niin kuin Malcolm Harbour itse sanoi, tämä johtuu siitä, että me saimme komissiolta hyvän e- ehdotuksen, e- jotta eurooppalaiset huvivenemarkkinat saataisiin säädeltyä, e- koska Euroopassa näkyy ympäri Eurooppaa saksalaisia ja italialaisia huviveneitä ympäri rannikkovesiä, niin että saamme yhdenmukaisen säätelyn ja eurooppalaista lisäarvoa alalla. Toiseksi nyt tässä on onnistuttu siinä, että niin kutsuttu vaikutusten arviointi on käytännössä hyödyllistä. Löydetään hyviä tiete tieteellisiä asiantuntijoita, jotka tekevät vaikutusten arviointia, arvioita ja lainsäätäjällä, lainsäätäjä voi olla varma, että sen tarjoamat ehdotukset noudattavat hyvää tieteellistä pohjaa tämä ympäristön tai vaikutusten arviointiehdotus osoittaa, että tämä työ tulee luomaan kansalaisille lisäarvoa. Itse olen juristi ja minusta tämä, katson tätä oikeudelliselta kannalta, tämä konsensus, johon on nyt päästy valiokunnassa, tarjoaa varmuutta sille, että huviveneet ja vesiskootteridirektiivi

Kiitos puhemies. Varsin lyhyesti aluksi kiitokset Malcolm Haakolmille hyvästä yhteistyöstä, joka johti valiokunnassa mietinnön yksimielisen hyväksyntää. Työ oli siis hatunnostoarvoista. Usein suhtaudun epäilen valiokunta-aloitteisiin mietintöihin, mutta tämä on poikkeus. Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että myöskin komissio on ottanut aloitteemme tarkasteltavaksi. Turvallisuuskysymykset, suojelu, nämä asiat ovat keskeisessä asemassa tässä mietinnössä, kun nyt käsittelemme huviveneitä ja vesiskoottereita. Olen äärimmäisen iloinen myöskin siitä, että esittelijä on, on ottanut asian vakavasti. Puhun myöskin niin sanotusta patenttijärjestelmästä, johon ei sen kummemmin puututtu. Mutta niin kuin sanottu, huomenna toivon, että tämä esitys hyväksytään. Martini. Kiitos, rouva de Martini. Minuutti. Eh, Puhemies, komissari Tajani kollegat, suur kiitokset ystävälle ja puheenjohtaja Harborille siitä, että hän on valmistellut mietintöä, joka lisää huviveneiden ja vesiskoottereiden turvallisuutta. Asia on tärkeä omassa maassani, eh, mutta eh, se ei koske pelkästään eh, veneiden omistajia ja, ja käyttäjiä, vaan myöskin ihmisiä, jotka joutuvat veneonnettomuuksiin täysin tahattomasti. Siksi, arvoisa komissaari, olisi kiinnitettävä huomiota myöskin siihen, että varoitusmerkinnät asetetaan asian mukaisesti, eivät uimarit ja muut ihmiset joutuisi onnettomuuksiin. Madame Hanslik. Kiitos Rova Hanslik, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herran. On, onnittelen esittelijää lämpimästi tästä erinomaisesti tehdystä työstä ja hyvästä kompromissista. EU:ssa on joitakin miljoonia urheiluveneitä ja, ja kaikkia turvallisuusvaatimuksia pitää niihin soveltaa, kun ne tuodaan markkinoille. Komission ehdotus soveltaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, turvallisuus ja, ja ympäristövaatimuksia myös päästöjen osalta huviveneet, moottoriveneitä, purkkareita, pieniä, pieniä perämoottorilla varustettuja veneitä koskee tämä sääntely jatkossa. Ja tärkeää on, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät näissä kaikissa veneluokissa, kun ne markkinoille saatetaan. Tämä on kuluttajille hyvin tärkeää. Ja tässä yhteydessä haluan korostaa sitä, että huvivene työllistää 37 000 yritystä, suurin osa niistä pk-yrityksiä ja yli 270 000 työntekijää näissä yrityksissä. Ja nämä yritykset ja, ja yrittäjät tulevat tätä lainsäädäntöä sitten soveltamaan. Onnittelen esittelijää vielä kerran siitä, että hän on onnistunut tarkentamaan esimerkiksi määritelmiä. Tämä, tätä on edeltänyt hyvinkin tekninen tutkinto, tutkimustyö. Malcolm Onnittelun, onnittelen sinua vielä kerran ja toivotan tällä tiellä vielä paljon menestystä. Kiitos. Next speaker is Mr. Merski. Seuraavana Merski. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijä Harboria tästä tärkeästä työstä meillä parlamentissa on jo jotakin päätöslauselmia käyty läpi ja voin sanoa, että tämä päätöslauselma oli todella tärkeä jotta voimme systematisoida valmistajien tilannetta. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tällaisia standardeja tarvitaan, koska pienille, suurille tuottajille ei voi taata monopolia. Hyvin usein nämä veneiden valmistajat ovat pienyrityksiä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä ehdotus nyt viestittää siitä, että tarvitaan tarkempaa säätelyä. Kiitos. Kiitän puhemies. Haluaisin ensinnäkin IMKO-valiokunnan puheenjohtajaa onnitella. Hän on nämä kiitoksensa ansainnut. Tämä mietintö tuo lisäarvoa. Tätä on valmisteltu erittäin tarkkaan ja huolellisesti yksityiskohtia myöten. Tässä on selvitetty paljon teknisiä ongelmia – Haluaisin tähän yhteyteen sanoa, että nämä päästöjen kynnysarvot pitää harmonisoida. Ja kun katsotaan teknologista kehitystä, teknistä kehitystä, niin meidän pitää tukea yhdenmukaisia normeja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia, erityisesti silloin, jos nämä normit ovat yhtä lailla kansainvälisesti hyväksyttyjä. Päästöarvot ja kynnysarvot ovat melu, pakokaasupäästö, nopeusrajoitukset ynnä muut sisältyvät tähän. Toinen kysymys liittyy tähän turvallisuuslausekkeeseen. Haluaisin korostaa, että vihdoin ja viimein meillä on nyt olemassa riittävä perusta sille, että laitteet ja, ja, ja veneet voidaan poistaa liikenteestä, josta ne ovat ihmishengelle turvattomia ja vaarallisia. Tämä on erittäin tärkeää. Nämä arviointimenettelyt pitää nyt saada käyntiin, varsinkin kun suurin osa näiden veneiden käyttäjiä on kolmansissa maissa, jotka ostavat meidän veneitä, eivätkä ole tähän mennessä tutustuneet meidän standardeihimme. Meidän täytyy kuitenkin edetä varoen, koska Tämä koskee monia kuluttajia. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja, koferaatti minut. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Nyt tämän, tämä ehdotus on suorastaan mainiodirektiiviksi, sillä Harborin ja varjoesittelijöiden työn myötä. Tästä direktiivistä on tullut suorastaan mainio. Muutkin veneluokat ovat nyt päässeet sääntelyn mukaan. Meidän täytyisi erityisesti nimenomaan muistaa, että ympäristönsuojelu ja turvallisuuskysymykset ovat kaikista tärkeimpiä äh, käyttäjien kannalta. Ja tietysti se myös toimii meidän kilpailukykymme äh, edistäjänä. Tämä ala nimittäin työllistää monia PK-yritysten työntekijöitä. Huomenna me sitten äänestämme tästä ja täytyy pyrkiä nämä kaksi asiaa, siis ympäristö ja turvallisuus, takaamaan huomisessa äänestyksessä. Kiitoksia. Now we... Kiitoksia. Nyt aloitamme sitten Catch the Eye nimisen menettelyn. Täällä on yksi puhuja. Herra Paska, minuutti. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, eh, rôznorodosť plavidiel používaných na rekreačné účely môže byť istým problémom pre formulovanie univerzálneho predpisu Kiitos puhemies. Nämä veneet saattavat aiheuttaa ongelmia turvallisuuden, turvallisuus luonteensa takia ja siksi meidän pitää kiittää kaikkia, jotka ovat valmistelleet tätä direktiiviä. Tämä direktiivi koskee kaikkia veneitä pienestä veneestä suuriin purjeveneisiin asti on vaikea löytää niille yhteisiä vaatimuksia, joita sitten voidaan noudattaa. To- moottorin turvallisuus ja kaikkien sähköisten laitteiden turvallisuus sekä moottoreiden vaikutus, vaikutus, ympäristöön ja päästöt ovat tärkeitä kysymyksiä. Olemme siitä vakuuttuneita, että nämä uusi lähestymistapa edustaa edistysaskelta Kiitos ja sitten lopuksi komissiosta herra Tajani, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. <clears throat> Kiitän kaikkia edustajia, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän niin tärkeään tulokseen ympäristönsuojelun kannalta, mutta myös nykyaikaisen kilpailukyvyn teollisuuspolitiikan kannalta. Ja tässä olen samaa mieltä kollega Koveraatin kanssa. Tämä on signaali jonka me lähetämme tässä kasvumallina teollisuuspoliittisestikin, jolla ei äh, sotketa ympäristöä, vaan pikemminkin voimme palvella pk-yrityksiä. Meillä on kovin kiinnostavia ehdotuksia, joita kuulemme kollega Mandersilta. Nämä ovat hyviä konsepteja, hyviä ajatuksia, niitä täytyy varmastikin tarkemmin selvittää myös suhteessa Euroopan Euroopan, eurooppalaisen ajokorttihankkeeseen. Tässä on, kysymyksessä, tässä on kyseessä mahdollisuus saada selvitettyä tällaisen ehdotuksen tarkoituksenmukaisuus. Meidän täytyy selvittää oikeusperusta omassa poliittisessa hankkeessamme. Me tarvitsemme tätä oikeusperustaa tähän liikennejärjestelmään. Meillä on olemassa jo eurooppalainen ajokortti, siis henkilö- ja tavaraliikennettä varten sisävesiliikenteessä. Ja aionkin pyytää omaa pääosastoani olemaan yhteydessä varapuheenjohtaja Kallasin pääosastoon ja tältä pohjalta voidaan sitten selvittää <clears throat> tällaisten laivapatenttien käyttöön ottamisen mahdollisuus. Sitten näistä ajoneuvoista minun täytyy selvittää, pystymmekö me löytämään äh, Euroopan tason ratkaisun tässä merioikeuskysymyksessä. Se ei ole pelkästään meidän käsissämme, mutta me sitoudumme sitten antamaan kaikin, äh, kaikki tiedot äh, parlamentillekin. On kysymys kompromissipaketista. No, me pidämme hyvänä sitä, että on tällainen kokonainen paketti laadittu. Me toivottavasti tämä voidaan pikapuolin hyväksyä. Hieman yllättyneitä olimme siitä toimivallasta, e, joka kuuluu valiokunnalle. Me aiomme kyllä esittämään asiasta selvityksen parlamentin, e, parlamentin hallinnolle, jotta sitten voidaan selvittää että asia täysistunnossa. Niin kuin sanottu, me voimme antaa myönteisen signaalin tällä tekstillä teollisuuspolitiikan suuntaan, koska tämä teollisuussektori on vississä vaikeuksissa Tämän tyyppiset signaalit voivat rohkaista teollisuutta, erityisesti pk-yrityksiä Euroopassa. Tämähän on oikeastaan ainoa teollisuusala, joka tänään vielä pystyy luomaan uusia työpaikkoja. Me näemme kyllä tässä vissiä äh, potentiaalia ja toivoa myös nuorisolle. Kiitos. Kiitos. Sitten lopuksi vielä esittelijä Harbour. Well, thank you very much, uh, President, and I want to thank all my colleagues. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia ja halu, olla melkein nolona näistä kaikista onnitteluista ja kiitoksesta. Kiitos kaikille kollegeille, kaikki varjoesittelijät ovat täältä nyt kadonneet, sillä aikaan on rientänyt jo, mutta haluaisin vielä Mandersille ja herra Repolle ja rouva Ryylellekin esittää kiitokseni. Olen kattanut jo monta aihetta ja haluaisin vain nyt tarkastella sitä, että olemme nyt kovasti tässä täytäntöönpanovaiheessa. Me olemme käyneet hyv- vaikeita keskusteluja komitologian menettelystä ja olisi hienoa kompromissiehdotuksestamme kuulla komission mielipide. Haluaisin vain sanoa, että parlamenttina me haluamme edelleen valvoa toimia. Meillä ei ole erillistä roolia näissä täytäntöpanoprosesseissa, mutta kollegat varmasti ovat samaa mieltä siitä, että me että emme halua vain hyväksyä lainsäädäntöä ja sitten jättää sen seuraamisen. Eli mielestäni valiokunnallemme ja muille valiokunnille tämä on varmasti portfolio, jota seuraamme. Ja Kuten komissiokin on sanonut, esimerkiksi ympäristövaikutusten kannalta sekä melun että päästöjen kannalta varmasti parantamisen varaa on edelleen. Valiokunnan äänestyksestä, joka oli itse asiassa viime vuoden kesäkuussa, on kulunut paljon aikaa nyt täysistunnon äänestykseen. Tämä johtuu siitä, että neuvostossa asiantuntijat eivät tapaa kovin usein. Emme halunneet kuitenkaan toista käsittelyä, joten an, lähetimme tal- vaikutusten arvioineet ensimmäisen käsittelyn ja niin poispäin ja odotimme loppupakettia. Haluaisin erityisesti kiittää Michael Kleinia Irlannin puheenjohtajakaudesta, kaudelta, sillä hän yhdessä edisti tätä yhteistyötä meidän kaikkien kanssa ja odotan niin olla huomista äänestystä ja tämän ehdotuksen hyväksyntää. Kiitos. Kiitoksia, joten sitten herrat keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna kello 11.30 alkaen. Seuraava kohta esityslistalla ohjelmassamme on päätöslausumaesitys lentolutoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä.